God morgon och... Hyvää huomenta. Ja toivotan teidät tervetulleeksi päivän valiokunnan kokoukseen. Jatkamme asioiden käsittelyä valiokunnassamme. Haluan toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi. Ja ennen kaikkea käännyn nyt kutsuttujen asiantuntijoiden puoleen, jotka ovat täällä sitä aihetta varten, jota tulemme käsittelemään kello 9.11. Meillä on keskustelu siitä, miten naisten ja miesten tasa-arvoa edistävien EUn toimintalien osuus, mikä voi olla naisten ja toimi, miesten tasa-arvoa edistävien EUn toimintalien osuus nuorten toiminnassa. Meillä on oma mietintö tästä aiheesta valiokunnassa ja esittelijämme on rouva Anna Zaborska. Valitettavasti minun täytyy ilmoittaa muutoksesta ohjelmassa, ohjelmassa, joka on jaettu ja lähetetty. Valitettavasti professori Christian Pfeiffer, joka olisi ollut ensimmäinen kutsutuista asiantuntijoista puhujien joukossa, on valitettavasti estynyt eikä voi olla täällä tänään. Joten Pyydän teitä huomaamaan tämän muutoksen ohjelmaan. Muuten toivon, että voimme noudattaa ohjelmaa, joka on jaettu. Ja mielelläni annan puheenvuoron esittelijälle Rova Zaborskalle. Hän esittelee työasiakirjansa ja sen jälkeen saa puheenvuoron, saavat puheenvuoron asiantuntijamme odotan mielenkiinnolla keskustelua yhdessä aiheesta. Mutta ensimmäiseksi puheenvuoron saa rouva Zaborska. Olkaa hyvä. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážená puheenjohtaja, arvon kollegat, hyvät asiantuntijat, vierat. Haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi omissa nimissäni tähän kuulemiseen, jonka tarkoituksena on keskustella nuorisorikollisuudesta ja miten eurooppalaiset politiikat vaikuttavat sukupuolten väliseen tasa-arvoon, jotta voitaisiin tätäkin kautta estää ilmiötä. Aluksi johdantona työasiakirjaa, ja niin olen ottanut esille useitakin eri kysymyksiä. Kysyn vanhemmilta, tietävätkö he, missä heidän lapsensa kulloinkin on. Kysyn myös poliitikoilta. Vaikuttavat, tasa, vaikuttavatko tasa-arvopolitiikat todellakin nuorisorikollisuuden vastaiseen taisteluun, sosiaalisen ja inhimillisen oppimisen kasvun ja miten vaikutetaan vanhempien oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Naisten oikeuksien valiokunta jo viime vaalikaudella kiinnitti huomiota asiaan ja Euroopan parlamentti 2007 hyväksyi Patelli-mietinnön naisten va- perheen ja yhteiskunnan vaikutuksesta nuorisorikollisuuteen. Silloin me järjestimme myös tämän tyyppisen kuulemisen. Ja olen todellakin pahoillani, että professori Pfeiffer, joka oli silloin läsnä kolme vuotta sitten, ei voi nyt osallistua tänään. Väkivaltainen nuorisorekollisuus on uhkaava ilmiö. Jo varsin nuoret lapset osallistuvat tällaiseen ja yhdessä määrin näemme Mm, toimi. Ja myös omaisuusrikoksia tapahtuu varsin paljon. Se on kaikkein yleisin muoto rikollisuutta, mutta lapset eivät pelkästään ryöstää tai varasta. He myös raiskaavat ja murhaavat. Heillä on ongelmia väkivaltaisuuden kanssa ja muun tyyppisen väkivaltaisuuden kanssa, äh, rikollisuuden kanssa. Kuka siis on vastuussa tämän tyyppistä lasten tekemästä rikollisuudesta? Ovatko ne TV-ohjelmat, jotka ehkä vaikuttavat, vai internet, verkko-operaattorit, koulu, vanhemmat. Rikollisuus, rikollisuuteen Rikosuusta voidaan osoittaa moniakin syitä. Kuitenkin monet asiat liittyvät kahteen alueeseen. Ympäristö vaikuttaa ja henkilö, hen, persoonakysymykset on hyvin vaikea määritellä, mikä on syy ja mikä on pelkästään seuraus. Mitä tulee perhetaustaan, riskitekijät ovat usein rikkoutuneet perheet, taloudellinen, taloudelliset puut, taloudellinen puute, köyhyys, rakkauden puute, vanhempain puute, usein se, että liikaa käytetään ruumiillisia rangaistuksia lasten oikaisuun. Tämä mietintö, jonka aion laatia, ja olen jo siis laatinut tämän työasiakirjan, perustuu keskinäisiin suhteisiin ja keskinäiset suhteet nähdään kokemuksen pohjalta ja tämä on tietysti todistettu, tämä on tässä kyseessä nuoren käyttäytyminen, nuorella saattaa olla ongelmia kunnioittaa auktoriteettia, noudattaa sääntöjä. Ja sitten vanhempainosuus, se on tietysti ratkaiseva, kun nuori, nuori kehittyy ja kasvaa. Pitäisi kehittää siis vanhempain oikeuksia ja velvollisuuksia täydellä tavalla. Myös poliittiset taloudelliset instituutiot, maailmanlaajuiset sellaiset, YK, Euroopan neuvosto, OECD, Maailmanpankki, mutta myös EU, korostavat päävastuuta, joka vanhemmilla on lapsensa kehityksestä. Heillä on vastuuta ja velvollisuuksia. Toisaalta, miten vanhemmat liitetään sitten rikoksen vastaisen taistelun. Tämä on todella tärkeä yhteys. Toisaalta poliittiset johtajat varsin usein kiinnittävät huomiota materiaalisiin olosuhteisiin, joiden pitää, tai tarvitaan tietyt materiaaliset olosuhteet, jos me haluamme tehokkaasti toteuttaa vanhempain oikeuksia ja velvollisuuksia käytännössä ilman, että naisten miehet kärsivät syrjintää työmarkkinoilla tai kärsivät tällaista epä, piilevästä epävarmuudesta yleinen keskustelu keskittyy vanhempain oikeuksiin ja velvollisuuksiin ilman, että syytetään vanhempia. Haluaisin tätä korostaa. Koko asiakirjassani en halua, tai aikomukseni ei ole osoittaa sormella vanhempia ja väittää, että syy on pelkästään heidän enkä yhdistä vanhempia suurempaan nuorisorikollisuuteen, koska rikollisuus ja väkivalta johtuu moninaisista tekijöistä, tekijöistä jotka ovat vaikuttaneet käyttäytymiseen monin tasoin. Tätä korostaa myös WHOn raporteissa. Se ehdottaa tietysti tietynlaista ekologista mallia neljällä tallilla, yksilötasolla, suhdetasolla, ryhmätasolla ja myös sosiaaliverkkojen tasolla tulevien sukupolvien humaninen kehittyminen ensinnäkin liittyy vain aikuisiin ja luonnolliseen tehtävään, joka äidillä ja isällä perheessä on. Ja myös muut sukulaiset laimin vaikuttavat sukupol- sukupolvien väliseen solidaarisuuteen. Jos heidän täytyy jos tästä täytyy korostaa vanhempien vastuuta, niin silloin myös täytyy täyttyä tietyt perusehdot. On erittäin tärkeää ottaa esille useita kysymyksiä. Kun ajatellaan tasa-arvopolitiikkaa sukupuolten välillä, vaikuttaako tämä myönteisesti asiaan? Voidaanko tätä kautta todella taistella nuorisorikollisuutta vastaan, kun tuetaan vanhempia heidän oikeuksissaan ja velvollisuuksissaan? Toinen kysymys kuuluu, mitkä poliittiset ja taloudelliset ja materiaaliset ehdot täytyy täyttyä, että voimme välttyä syrjintää työmarkkinoilta tai epävarmuustekijöitä naisten ja miesten elämässä. Argumentiin. Lähtökohtana voisimme käyttää kahta perustelua, jotta korostaisin sitä samaa tekijää. Ensinnäkin tunnepuolen tekijät, jotka määrittelevät sosiaaliset yhteydet, nuorisorikollisuuden ja myös epävakaus, väkivalta perheen sisällä, ketkä ovat pääuhreja. Ensinnäkin nuorisorikollisuus pää, e, ensimmäiset uhrit ovat oikeastaan vanhemmat. Nuorisorikollisuus on ongelma, joka liittyy sosiaaliseen kohesioon. Sitten on makrotaloudellisia tekijöitä, joutuen väestörakenteen vääristymistä. Tämäkin voi vaikuttaa väkivaltaisuuteen ja sen lisääntymiseen. Nuoriso on aika ratkaiseva tärkeä ajatellen tulevaisuutta. Nuoret, jotka osallistuvat rikolliseen toimintaan varsin usein pitkälti ovat tavallaan hukassa hukattuja yksilöitä, ajatellen jopa maansa tulevaa taloutta. Tämä työasiakirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä pääasiassa raportoidaan siitä, miten kansainväliset instituutiot käsittelevät tätä kysymystä ja miten puhutaan sosiaalisesta ja inhimillisestä pääomasta ja vanhempainvastuusta, perhevastuusta. Tällainen koskematon eheä perhe on paras tapa taistella nuorisorikosta vastaan. Tämä on voitu todistaa kansainvälisissä raporteissa. Niissä korostetaan yhteyttä perhetekijän, te, tekijöiden vanhempain ja nuorisorikoisuuden välillä. Kansainvälinen raportti nuorisosta vuodelta 2003 antaa kokonaiskuvan globaalista tilanteesta. Ajatellen naisia ja riko- no, no, nuoria ja rikollisuutta. YK on korostanut, kuinka tärkeä perhe on huolimatta kulttuurieroista eri maiden välillä ja eri sivilisaatioiden välillä. Tutkimuksesta voimme nähdä, että jos lapset saavat tarpeeksi huomiota ja huoltoa vanhempi, vanhemmiltaan, niin rikollisuus todennäköisesti ei tappaa, toteudu. Mutta jos puuttuu vanhempaan valvontaa, kontrollia, heikot yhteydet perheessä, jolla kunnolla integroituttu ja lapset itsenäistyt varsin varhaisessa vaiheessa, niin silloin rikollisuuden riski kasvaa. Näin todetaan YK raportissa. Samoin WHO korostaa, kuinka tärkeä perhefaktori on vanhempain vastuu, miten se liittyy lasten hyvinvointiin, mutta myös mahdolliseen rikollisuuteen. Lainaisin. Vanhemmilla on erittäin tärkeä rooli, kun ajatellaan nuorten väkivaltaisen, väkivaltaisen ke, käyttäytymisen kehittymistä. Nuorilla on usein ollut varhaisena ikävuosinaan konflikteja vanhempiensa kanssa ja rakkaus on ollut riittämätöntä ja huolenpito myös. Aikaisemmissa lausunnoissaan Euroopan parlamentti myös korosti sitä seikkaa, että kommunikaation puute, esimerkkien ja roolimallien, esikuvien puute johtuen siitä, että toinen vanhempi puuttuu, tämä liittyy suoraan nuorisorikollisuuteen. Kuten olen sanonut, Vastuukysymys, sen esiinotto. Ei, tarkoituksena ei ole siis syyttää vanhempia, vaan laajalti keskittää ajattelumme siihen, miten voidaan kehittää turvallisuutta, sosiaalista, humanista pääomaa ajatellen tulevia sukupolvia. Puheenjohtaja, varmastikin nyt voin lopettaa johdantoni tähän. Antaisin puheenvuoron nyt e- asiantuntijoillemme. Ja luonnollisesti haluan sitten jatkossa vielä kommentoida keskustelussa. Kiitos. Kiitos Rova Zaborska tästä johdannosta työasiakirjaa, joka on saatavilla. Niin, nyt saamme sitten kuulla kutsuttuja asiantuntijoita. Ja haluaisin muistuttaa, että Puheaika on rajattu 15 minuuttiin asiantuntijoille. Ensimmäiseksi annan puheenvuoron rouva Gudrun Nordborille, joka on tasa-arvoasioiden asiantuntija rikoksien uhreista vastaavien viranomaisten yhteydessä Ruotsissa. Tervetuloa. Odotan mielenkiinnolla sinun asiantuntemustasi. Ole hyvä. Puheella oli mikrofoni päällä. Haluaisin sanoa, että on tärkeää... Ah, oh, I'm sorry. I will start again maybe. Ehkä aloitan uudestaan. Niin. Kiitos siitä, että sain puheenvuoron ja että on saanut kutsun tänne. Olen Kydy Nordbori. Olen ollut aikaisemmin oikeustieteen opettaja ja nyt työskentelen rikoksien uhrissa vastaavan viranomaisen sukupuolinäkökohtien asiantuntijana. Olen käsitellyt sukupuoliasioita eri yhteyksissä. Ja haluaisin kiittää myös Anna Zaborskaa kunnianhimoisesta tavoitteissa taistella nuorisokaisuutta vastaan. Tämä on hyvin tärkeä ja kanssa asia, jota pitäisi käsitellä mahdollisimman monella eri tasolla maailmanlaajuisesti Euroopan unionin sisällä ja myöskin jäsenvaltioissa. Kuitenkin tutkimus, jonka minä tunnen, siinä esitetään eri näkemyksiä, eri suosituksia kuin mitä on työasiakirjassa. Haluaisin kysyä, pitäisikö meidän keskittyä sukupuolten tasa-arvoon vai perheeseen? Pitäisikö meidän keskittyä turvalliseen, vakaaseen perheeseen? Onko tärkeää tarkastella perheen sisäistä väkivaltaa vai väkivaltaa perheen ulkopuolella? Ja sanoisin, että molempia. Ja haluan myöskin omasta mielestäni mm, antaa esimerkkiä uudistuksista ja hyvistä käytänteistä. Ja tulen myös kyseenalaistamaan perustavanlaatuiset normit. Ensimmäinen kysymys. Siis onko sukupuolten tasa-arvo tärkeämpää kuin perhe? Ja en ole perhettä vastaan, en tietenkään. Mutta, mutta jos ajatellaan sukupuolten tasa-arvoa perheen sisällä, se on minusta äärimmäisen tärkeää ennen kaikkea lasten kannalta ja lasten turvallisuuden kannalta niin, että voidaan luoda kunnioitusta, joka kohdistuu heihin ja jota he itse osoittavat. Toinen kysymys on se, pitäisikö keskittyä turvalliseen vai vakaaseen perheeseen. Minusta turvallinen perhe on tärkeämpi. Tärkeämpi kuin vakaa perhe. Tutkimus osoittaa, että jos meillä on sukupuolten tasa-arvo perheen sisällä puolisoiden välillä, sekin luo vakaita perheitä. Jos me siis korostamme sukupuolten tasa-arvoa, tulee vähemmän asumuseroja tai avioeroja. Sitä paitsi sukupuolten tasa-arvo merkitsee myöskin sitä, että ei ole väkivaltaa. Jos me katsomme väkivaltaa perheen sisällä, on taisin hiukan eri kannan kuin työasiakirjassa, jossa – keskitytään väkivaltaan perheen ulkopuolella ja siihen, miten se vaikuttaa perheeseen. Ja sekin on tietysti totta. Mutta meidän täytyy myös katsoa väkivaltaa perheen sisällä. Olen vahvasti vakuuttunut, että tällainen näkökanta luo mahdollisuuksia erilaisille esityksille. Miesten väkivalta vallitsee sekä perheen ulkopuolella että sisäpuolella. Useimmin on kysymys miehen väkivallasta, joka kohdistuu hänen omaan naiseensa tai lapseensa, jota voidaan havaita perheissä. Tällä väkivallalla on haitallisia vaikutuksia myös lapsiin, jotka ovat väkivallan silminnäkijöitä. Lapset ovat osallisina tässä väkivallassa. Kysymys ei ole koskaan pelkästään väkivaltaisesta tilanteesta aikuisten kesken tai puolisoiden kesken, Tutkimus osoittaa, että lapset lähes kaikissa tapauksissa ovat olleet tietoisia, ovat nähneet tai kuulleet tätä väkivaltaa. Ja se on yhtä haitallista, jos siinäkin tapauksessa kuin että lapsi itse on väkivallan ensisijainen uhri. Väkivaltaisen perheen vaikutus heijastuu perheessä se johtaa siihen, että lapset, pojat oppivat käyttämään väkivaltaa valvonnan ja vallan välineenä, ja tytöt oppivat alistumaan. Tämäkin aiheuttaa valtaisia sosiaalisia ja terveysongelmia, samoin kuin kustannuksia yksilöille ja yhteiskunnille. Niin, ehkä olisi hyvä neuvo antaa tukea avioeroille ja asumuseroille. Jos väkivaltainen mies ei suostu saamaan hoitoa tarpeelleen vallita ja käyttää valtaa. Jos on avioero, on syytä tukea ja vahvistaa äidin asemaa vanhempana avioeron tai erilleen muuton jälkeen. Muussa tapauksessa lapsetkin ovat vaarassa. Ja jos on tilanne, joka on väkivaltaisen suhteen jälkeen, suhteen, joka on jo päättynyt, silloin täytyy myöskin miettiä taloudellista tukea niin, että voidaan selviytyä niistä kovista kokemuksista, joita sekä äiti että lapset ovat saaneet väkivaltaisuudesta. Tämäkin voisi olla tällainen painopiste, ja voimme nähdä, että tutkimuksessa korostetaan sitä, että yksinhuoltajaperheet ovat vaarassa, lapset ovat vaarassa. Pitää myös katsoa sitä, miksi näin on. Onko usein, onko, voidaanko syyttää äitiä tai väkivaltaista isää ja meidän pitäisi kuitenkin osoittaa tukea sitten niille osille perheistä, jotka eivät ole olleet osallisina väkivallassa. Sitten on vielä jotakin, mikä on yhteistä, ajatellen uudistuksia ja hyviä käytänteitä. Täällä on puhuttu ruumiillisen rangaistuksen eh, kielto, siis siinä mielessä, että toimittaisiin siis väkivaltaa vastaan perheen sisällä, ja tätä kautta pitäisi siis kieltää, ja tähän liittyy se, että kiellettäisiin ruumiillinen rangaistus, Ruotsi oli ensimmäinen maa maailmassa, jossa tämä kiellettiin vuonna 1979. Nyt noin 25 maassa on seurattu tätä esimerkkiä ja tälle on annettu tukea myöskin YK taholta ja YK on kehottanut muitakin maita seuraamaan tätä käytäntöä. Me voimme nähdä, että jos tämä tärkeimpiä rikoksen <clears throat> estämistoimia, joihin voidaan ryhtyä. Then it's also important, of course, to... Tärkeää on myös keskustella, puhua vaihtoehtoisista muodoista ratkaista konflikteja. Haluaisin myös korostaa sitä, että vanhempainloma on tärkeä uudistus, jos mahdollista niin, että sekä isän että äidin saama osuus tästä lomasta olisi suurin piirtein saman suuruinen. Meillä on tiukkoja normeja koskevat äitiä, mutta isyys näyttää tähän asti jääneen asiaksi, jota käsitellään pitkälti vapaaehtoisuuden pohjalta tapahtuvana. Minä haluaisin myös jatkaa sukupuolinäkökannan käsittelyä muillakin tasoilla, lastenhoidosta, kouluista aina yliopistoihin saakka. Joten meidän täytyy käsitellä tätä hyvin monilla alueilla. Jos kuitenkin on nuoria, jotka tekevät rikoksia, haluaisin keskittyä myös sovitteluun yhtenä mahdollisuutena. Niin, että että nuori rikoksentekijä oppii näkemään, mitkä ovat olleet rikoksen vaikutukset. Monissa maissa on tällaista sovittelua, joka erityisesti keskittyy nuoriin rikollisiin. Tästä huolehtivat asiantuntijat ja se tapahtuu, jos äh, rikos on tapahtunut on, ja hän on, rikoksentekijä on valmis pyytämään anteeksi uhrilta, ja jos hän on valmis kuuntelemaan esityksiä siitä, minkälaisia vaikutuksia hänen rikoksellaan on ollut. Tämä voisi olla myöskin hyvin tärkeä kanta ja tapa toimia äh, seuraavaa rikollisuutta vastaan. Sitä haluaisin myöskin keskittyä esitykseen, jonka on tehnyt Tukholman läänin poliisin päällikkö, jossa pyritään keskittymään poikiin, poikiin, jotka ovat vaarassa tulla rikolliseksi, Tästä käytetään nimitystä projektipoika, project boy. Kysymys on siitä, että ensimmäisen kerran todella kyseenalaistetaan maskuliinisuuden stereotyyppi. Tämä on hyvin tärkeää nuorille pojille, mutta tämä tietysti liittyy myös vanhemmille annettavaan tukeen. Niin. maskuliinisuus on minusta ongelma. Jos mies on normi, meidän on hyvin vaikea nähdä maskuliinisuutta ongelmana. Kuitenkin sitä voidaan katsoa ongelman painopisteen, jos me katsomme ylipäätään rikoksia ja väkivaltaa. Miehet ja pojat valitsevat tilastoja. Ja tätä kautta myöskin kätketään se tosiasia, että enimmäkseen nuoret pojat tekevät rikoksia. Joten, jos meidän tarkoituksenamme on torjua väkivaltaa ja rikollista toimintaa, ei voi olla niin, että mies tai maskuliinius on normi. Täytyy löytää jotakin muuta eräänlainen feminiininen normi voisi olla vaihtoehto. Ensimmäinen professori, joka on käsitellyt sukupuoli, sukupuoliasioita ja oikeutta, herra Dahl, on yhdistynetyvän asian. Hän on sanonut, että, että naisen, naisen naisen elämän sisältöjä täytyy vahvistaa ja niille täytyy antaa itselleen oikeudelliset oikeudet – täytyy luoda naisellinen normi, jota täytyy luoda ja täytyy vahvistaa niin, että se on samanveroinen miehen elämän sisällön kanssa. Tämä voisi myöskin vaikuttaa muihin normeihin ja arvoihin, ja tätä on syytä pohtia tarkkaan. Toinen tutkija Yhdysvalloista, Catherine A. McKinnon, on myös käsitellyt tätä samaa asiaa. Jokaisen lain takaa voidaan löytää jonkun elämän kokemukset. Laki ei koskaan mene elämän edelle, elämä tulee aina ensin. Kysymys politiikasta, historiasta ja myöskin lain osalta on se, kenen kokemukset ovat luoneet nämä erilaiset lait. Näin haluan, että vedota siihen, että ei pitäisi suvaita väkivaltaa lainkaan, nolla toleranssi, ja että meidän pitäisi keskittyä enemmän naisten kokemuksiin ja uskaltaa kuunnella enemmän lasten kokemuksia. Eh, Suuret kiitokset Rova Nordbori, tästä puheenvuorosta keskustelussamme tänään. Lämmin kiitos. Ja nyt jatkamme ohjelmassa. Haluan antaa puheenvuoron rouva Elisa Mannalle, joka on Sensis sosiaalitutkimuskeskuksen johtaja Italiassa. Tervetuloa valiokuntaamme ja annankin puheenvuoron nyt sinulle. Ole hyvä. Grazie, eh, Mrs. Benson. Ähm, per me... Kiitoksia, Rova Svensson. Minulle on suuri ilo voida puhua täällä kokouksessa. Työskentelen sen siis tutkimuskeskuksessa, aivan kuten sanoitte, siellä eh, pohdimme nuorisoa ja media- ja kulttuuripolitiikkaa yleensä. Kuuntelin tätä erittäin mielenkiintoista puheenvuoroa eri sosiaalisten tekijöiden vaikutuksista nuoriin. Italian osalta voin todeta, että uskon, että elämme aivan ainutlaatuista hetkeä, jolloin Media ja median sisältö, kuten eritoten TV-ohjelmat, nyt jo 30 vuoden ajan tämä mediasisältö hyvin voimakkaasti on vaikuttanut eh, naisista annettuun kuvaan Italiassa, Italian yhteiskunnassa. 70-luvulla italialaisnaiset edistyivät merkittävästi. Heidän asemansa parani huomattavasti. Mutta tämän päivän televisio antaa kuvan erittäin stereotypisoidusta naisen asemasta. Hyvin merkittävässä, merkittävässä määrin on näin. Silvia Kosta on vahvasti tämän ajatuksen takana. Hän on Euroopan parlamentin jäsen. Me olemme sen siis tutkimuskeskuksessa tehneet tutkimuksen, jonka aikana aiheena on naiset ja media Euroopassa. Ja tämä tutkimus osoittaa, miten toisin kuin monissa muissa Euroopan unionin valtioissa, joissa on itsesäätely, normistoa, lainsäädäntöä ja hyviä käytänteitä, joilla tv ja yleisesti ottaen mediassa edistetään naisten roolia, naisten imagoa niin, että se todella vastaa naisten todellisuutta ja osoittaa, mikä on naisten tilanne, miten naiset ovat koulutettuja, miten he antavat oman panoksensa sosiaaliselle kehitykselle, mutta valitettavasti Italian TV ei esitä tällaisia kuvia. Naisten imago on vahvasti yhteydessä seksuaalisen stereotypian. Te olette kuulleet näistä bimboista naisista, joista on tullut kuuluisia, koska he ovat varsin lähäpukeisia. Ne he ovat lähestulkoon kaikissa TV-ohjelmissa ympäri vuorokauden. Tällä on ollut oma vaikutuksensa miesten ja naisten välisiin suhteisiin yhteiskunnassa. Tietysti minä tässä yksinkertaistan aikasyistä tätä tilannetta, hyvä puheenjohtaja. Tässä on monia muitakin tekijöitä, joihin voisi viitata. Mutta on kyllä varsin selvää, että jos jatkuvasti naista esitetään vain seksuaalisena objektina, niin kyllä tässä lopputuloksena on se, että tämä vaikuttaa kielteisesti sukupuolten välisiin suhteisiin, kun naisten realiteetti henkilökohtaisessa elämässä – naisten rooli jätetään aina taustalle. Tällä on valtaisa vaikutus perhesuhteisiin, perheen valtasuhteisiin miehen ja vaimon välillä tai puolisoiden välillä. Aivan samoin sillä on vaikutusta myös valtasuhteisiin näin lainausmerkeissä miespuolisten ja naispuolisten lasten välillä, tyttöjen ja poikien välillä sosia- laajemmassa sosiaalisessa kontekstissa. Tällä on myös oma merkityksensä. On hyvin tai varsin helppoa naisillekin toteuttaa oma unelmansa, harjoittaa jotain tiettyä ammattia. Italiassa on enemmän naislääkäreitä kuin mieslääkäreitä, joten minä nyt tässä sano, että emme olisi joillakin alueilla todella valtaisesti edistyneet. Mutta on hyvin, naisten on hyvin vaikea saavuttaa sellaista uraa, jossa heillä olisi todella korkean tason vastuuta, koska naisten imago on se, että he ovat tällainen täydentävä tekijä, he ikään kuin ovat aina vain miehen rinnalla. No miten tämä nyt johtaa väkivaltaan, saatatte miettiä tätä. Tämä on aivan suora viivaista. Jos Pojat ovat tottuneet vain ajattelemaan ja katsomaan naisia seksuaalisina objekteina, eivätkä yksilöinä ja henkilöinä, niin tämä kyllä johtaa erilaisiin asenteisiin naisia kohtaan ja tyttöjä kohtaan. Meillä on sellaisia tapauksia, joissa teini-ikäiset ovat tehneet rikoksia aikuisia naisia kohtaan. Ja mm, ajatuksena on, että naiset ovat käyttämistä varten, eivät he ole henkilöitä, yksilöitä. Ja tämä on todella huolestuttavaa. Italiassa tutkijat ovat tarkastelleet tätä usean vuoden ajan. Ja tämä on sellaista sellainen ilmiö, joka on todella vahvasti Italian kulttuurin, kulttuurissa mukana. Meillä on myös tutkimus, jonka niminä, nime, ohjelma, jonka nimenä on media ja alaikäiset, ja tämän tarkoituksena on suojella alaikäisiä median haitallisilta vaikutuksilta. Italiassa meillä on valtaisia ongelmia, huolimatta siitä, että on tehty paljon hyvää työtä. Ongelmat ovat kuitenkin erittäin suuria edelleen. koska noin 70 prosenttia TV-lähetyksestä ovat sopimattomia alaikäisille. Ja tämän vuoksi meistä tuntuu, että me olemme aivan liian pieni yksikkö, jota voisimme vastata näin valtaisaan ongelmaan. Ja tämän vuoksi tässä on erittäin tärkeää vedota Eurooppaan. Tämä valkoinen kirja, josta puhuin aikaisemmin, sitä on hyvin laajalti jaettu niin Italiassa kuin Italian ulkopuolellakin. Valitettavasti tästä media ja alaikäiset asiakirjasta ei ole enää yhtään kopiota jäljellä. Me yritämme nyt päivittää sitä ja saada uusia kopioita ja miettiä sitä, millä osoit, haluamme osoittaa, miten todella Italiassa junnamme jälkijunassa tämän asian suhteen. Medialla on aivan valtaisa vaikutus nuorten käyttäytymiseen ja nuorilla taas on valtaisa väestöllinen vaikutus. Jos tarkastellaan esimerkiksi mainoksia, mainostauluja kaduilla, no minä oman työni puitteissa matkustan Euroopassa, ympäri Eurooppaa, enkä ole koskaan nähnyt niin kauheita kuvia mainoksissa tienvarsilla kuin Italiassa. Se, mikä yhdessä maassa saisi ihmiset raivoihinsa, niin ei sillä olisi mitään vaikutusta Italiassa, kun ajatellaan näitä hyvin seksistisiä mainoksia. Minä ja monet muut yritämme todellakin taistella tätä kulttuuria vastaan. Olemme edistäneet tässä yhdessä parlamentin jäsenen Silvia Kostan kanssa asian hoitamista. Olemme kirjoittaneet pääministeri Berlusconille ja pyytäneet häntä puuttuvaan asioihin niin, että voitaisiin viedä eteenpäin lainsäädäntöä tämän asian osalta. Haluaisimme näissä lakiehdotuksissa pohtia valtion TVn ja hallituksen välisiä suhteita. Ja me haluaisimme tänne lainsäädäntöä myös määräyksiä naisten ihmisarvon suojelusta. Tätä ei ole tällä hetkellä olemassa ollenkaan ajatellen naisimakon arvon suojelua. Ja tämä on aivan ehdottoman tähdellinen asia Italiassa. Tämä on myös on aivan äärimmäisen välttämätöntä nyt muuttaa asioiden suuntaa. Väkivalta nuorten keskuudessa ei ole vain sellainen, jos tarvitaan otsikoita. Kun tarkastelen ö, rikostilastoja ja ö, nuoria vastaan nostettuja syytteitä, niin ei tässä ole kysymys pelkästään väkivallasta, vaan ö, tällaista pien, pienimuotoisesta ö, toiminnasta, rikoksista, jota tapahtuu joka päivä, kiusaamisesta, varkauksista ja niin edelleen. Ruotsalaiskollega tässä totesi, että lainsäädäntö aina seuraa todellista elämää. On äärimmäisen tärkeää, että tarkastelemme ja teemme akateemista tutkimusta tällaisesta mikroväkivallasta – meidän ei pitäisi ajatella väkivaltaa vain tällaisena suurten otsikoiden väkivaltana, joka johtaa vakaviin loukkaantumisiin ja suuren kärsimyksen, vaan täytyy miettiä myös pienen, pienimuotoista väkivaltaa, mm, esimerkiksi sanallista väkivaltaa. Esimerkiksi kokouksessa naiset hiljennetään tai he eivät voi sanoa samanlaisia asioita kuin miehet ja pojat. Tässä on todella stereotypioita, jotka ovat latentteja ja meidän täytyy nyt todellakin tuoda nämä asiat esille. En nyt halua tässä käyttää, hyvä puheenjohtaja, liian pitkää puheenvuoroa, mutta olen täysin vakuuttunut sitä, että tässä on paljon arvokasta kannattavaa työtä tehtävänä. Meidän täytyy tarkastella laadullisia ja psykologisia ja jopa antropologisia seikkoja, jotka liittyvät tähän ilmiöön, koska väkivaltaisen käyttäytymisen takana on aina väkivallan kulttuuri. Ja tämä hyvin vahvasti mielestäni liittyy maskuliinisiin stereotypioihin. Kiitän teitä siitä, että kuuntelitte minua ja toivottavasti voimme jatkaa hyvää hedelmällistä yhteistyötä. Varmt tack till... Eh, Lämmin kiitos Rova Mannalle tästä puheenvuorosta. Ja nyt haluan antaa puheenvuoron herra Marko Perolinille, joka on poliittinen virkamies Euroopan nuorisofoorumissa Belgiassa. Olkaa hyvä. Okay, um, good morning. Hyvää huomenta kaikkia. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia valiokuntaa kutsusta. for the doc. Kiitos Rova Zaborska tästä työasiakirjasta ja teidän esittelystänne. Kolmesta asiasta suurin piirtein haluaisin puhua ensinnäkin. Haluaisin selittää, miksi on tällainen kausaalinen yhteys individuaalisen tekijöiden ja perhetekijöiden välillä ja nuorisorikosujen välillä. Tätä on yliarvoisuutta tässä työasiakirjassa, siksi sitten haluaisin keskittyä siihen seikkaan, että yhteiskunnallisia, yhteiskunnallisia tekijöitä on aliarvioitu toisaalta. Sitten lyhyesti puhuisin yhteydestä sukupuolen ja nuorisorikosuuden välillä ja sitten puhun poliittisista ratkaisusta ja toimintamalleista, joita voisimme ehdottaa. Ensimmäisenä työasiakirjaan perustuen. Siinä ei oteta huomioon yhteiskuntatekijöiden vaikutuksia, kuten syrjintä, sosiaalinen syrjäytyminen, ja myös siinä oteta huomioon sitä seikkaa, että rikoksia voidaan ennakoida usein, ja nuorisorikollisuus ei aina liity ennakoituihin riskitekijöihin. Itse asiassa vaikka on totta, että on paljon tutkimusta, jossa on keskitetty yhteyteen vanhempain vastuun ja nuorisorikollisuuden välillä, mutta toisaalta on myös paljon tutkimustuloksia, joissa kyseenalaistetaan kausalainen yhteys näiden kahden asian välillä. Joten jos esimerkiksi perusoikeusvirasto EU:ssa teki tutkimuksen 2010, se on erittäin hiljattain tehty tutkimus siis nuorista, jotka ovat kärsineet sosiaalista syrjäytymistä, syrjintää ja väkivaltaa kolmen Ranskan, Iso-Britannian ja Espanjassa on tutkittu tilannetta ja tämän tutkimuksen mukaan on vahva yhteys syrjinnän, sosiaalisen syrjäytymisen ja väkivallan välillä. Ja esimerkiksi ne, jotka kertovat, että olivat joutuneet syrjän uhreiksi, todennäköisemmin kokivat fyysistä ja emotionaalista väkivaltaa. Mutta sitten on myös aika paljon muita tutkimuksia, joissa kyseenalaistetaan yhteys perheen tyypin ja nuorisorikollisuuden välillä. Esimerkiksi on aika mielenkiintoinen tutkimus, äh, Teesside-tutkimus, jossa käsitellään eri kaupunkeja Koillis Englannissa 2006 vuodelta tehty tutkimus, ja tämä tutkimus osittaa heikon yhteyden perheen tyypin ja sen välillä, onko yksilö nuori jatku usein tehnyt rikoksia tai ei koskaan tehnyt rikoksia, joten itse asiassa tutkimukset osoittaa epäselvän suhteen riskitekijöiden ja rikollisuuden välillä. Ja tutkimus osoittaa myös, että yksilöllisten riskitekijöiden lisäksi, kuten vanhempainvastuu, perhetyyppi, on muitakin tekijöitä, jotka pitäisi ottaa huomioon, että voidaan selittää nuorisorikollisuutta ilmiönä ja aivan erityisesti on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen perspektiivi, jossa keskitytään siihen, että analysoidaan naapurustoja, ympäri, asuinympäristöjä. Rikollisuus todennäköisesti toteutuu epäsuotuisella asuinalueella kun taas vauraimmilla alueilla toden, tämä on epätodennäköisempää silloinkin, kun samantyyppisiä riskejä on olemassa muualla. Joten itse asiassa olen sitä mieltä, että työasiakirjassa pitäisi ottaa huomioon myös nämä kysymyksen aspektit ja nämä tutkimustulokset. Toinen asia liittyy, että kun keskitytään vanhempainvastuuseen, ei oikein sovi yhteen, kun ajatellaan öö, nuorison, nuorten itsenäisyyttä. Jos toisaalta pidämme lapsia kaikissa Euroopan maina rikollis, vastuussa alle 18 vuoden iässä, mutta toisaalta kun keskitytään vastuuseen, niin siinä tavallaan jos puhutaan siis vastuusta, niin silloin sanommekin oikeastaan, että toisaalta lapset ovat 16-15-vuotiaanakin rikosoikeudellisesti vastuullisia, mutta toisaalta vanhempien pitäisi varmistaa, että lapset esimerkiksi käyvät koulussa, menevät sinne, eivätkä ryhdy epäsosiaaliseen toimintaan, joka meidän kannaltamme katsottuna on vastoin nuorten itsenäisyyden käsitettä. Sitten on myös tutkimus vuodelta 2000 Siinä on haastateltu 49 nuorisorikollista ja 49 vain kolme rikoksentekijää sanoi, että heidän vanhempansa olisivat voineet aktiivisemmin estää tätä toimintaa, heidän rikosten toimintaansa. Mielestäni on tärkeää myös keskittyä enemmän yhteyteen sukupuolen ja nuorisorikollisuuden välillä. Rova Nordburg jo keskittyi tähän asiaan ja mielestäni tämä on tärkeä aspekti työasiakirjassa. Minun mielestäni, meidän mielestämme, niin tässä työasiakirjassa on aika tällainen välineinen näkemys naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, koska sukupuoli, sukupuolinen tasa-arvopolitiikka ei liity siihen, missä väärin vanhemmat ovat vastuussa lapsistaan, vaan pääasiassa tarkoituksena on sovittaa yhteen näitä historiallisia epätasa-arvotekijöitä naisten ja miesten välillä. Lisäksi miten nähdään vas- vanhempain vastuu, se tavallaan stigmatisoi eri perheitä, erityyppisiä perheitä. Siis on perheitä, jotka eivät välttämättä ole sellaisia, joissa on isä ja äiti, eivätkä ne välttämättä koostu eri sukupuolipartnereista, seksuaalipartnereista. Näitä elementtejä voitaisiin nähdä riskitekijöinä, mutta niin kuin sanoin, ei ole mitään kausaalista yhteyttä sen seikan välillä esimerkiksi, että kyseessä on yksinhuoltajaperhe, ja tästä tämä johtaa sitten lapsen rikollisuuteen. Ei ole siis todistettu tätä. Toisaalta on, olisi tärkeää käsitellä maskuliinisuuden merkitystä, miten se vaikuttaa sukupuoleen sukupuoliroolien rakentumiseen, miten se mahdollisesti vaikuttaa nuorisorikollisuuteen. Esimerkiksi perusoikeusviraston tutkimus, jonka jo mainitsin, osoittaa vahvan yhteyden sen välillä, että on miespuolinen, on mies ja suhtautuu sulle myönteisesti väkivallan käyttöön ja taas sen fyysiseen väkivaltaan helpommin. Toisaalta tämä pitäisi ottaa huomioon, mutta toisaalta olen myös sitä mieltä, että vaikkakin maskuliinisuudella on oma merkityksensä ja roolinsa nuorisorikollisuudessa, niin on myös paljon nuoria naispuolisia ihmisiä, jotka tekevät rikoksia. Tämä näkyy myös jossakin muissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Peterson tutkimuksessa vuodelta 2007 siinä osoitetaan, että 49 prosenttia naisista, joita haastateltiin, olivat osallistuneet jonkinlaiseen väkivaltaan 12 kuukautta ennen tutkimuksen tekoa, kun taas 61 prosenttia miehistä sanoi samaa. Vaikkakin nuoria miehiä on siis enemmän, 60 prosenttia, niin silti naisia on myös varsin huomattavan vähän 49 prosenttia, jotka olivat myös kokeneet tai itse tehneet jotakin väkivaltaista. Myös olen sitä mieltä, että koulutuksen roolia pitäisi vielä enemmän vahvistaa tässä mietinnössä. Ja vanhempain vastuu on aika tällainen rangaistukseen liittyvä konsepti. Siinä ei täysin oteta huomioon enna, en, ennaltaehkäiseviä toimia nuorisorikollisuus. Yksi kaikkein tärkein näistä on siis juuri koulutus. Ja mielestäni vahvemmin pitäisi keskittyä koulutukseen, kasvattamiseen ehkäisevänä tekijänä. Ja tietysti tähän liittyy myös se, miten voidaan sovittaa yhteen perhe ja työelämä. Tämä on tärkeä kysymys. Ne ovat tärkeitä toimia ja tämä todettiin jo aikaisemmissa puheenvuoroissa täällä. Mutta päärationaali tavallaan tässä taustalla on edistää yhtenäisiä perhe, vastuuta perheestä naisten ja, naisten ja miesten välillä. Ja naiset kärsivät siis epätasa-arvosta tässä kysymyksessä. Meidän pitäisi siis keskittyä tasa-arvoiseen toimintaan, eikä pyrkiä vain rankaisevalla tavalla lähestymään nuorisorikollisuutta. Niin haluaisin sitten ehdottaa vielä jonkinlaisia toimintamalleja. nuorisorikollisuusilmiönä on varsin moni puolinen, pitäisi käsitellä moninaisia kysymyksiä ja asiaa pitää käsitellä eri politiikan aloilla. Ensimmäisenä tietenkin tulee mieleen toiminnat, jotka edistävät tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Aivan erityisesti tällä alalla pitäisi keskittyä sukupuoleen perustuvia stereotypeita, tai pitäisi taistella näitä stereotypeja vastaan. Meidän mielestämme pitäisi enemmän keskittyä myös tai pitäisi keskittyä näiden stereotypioiden vastaisen taisteluun. On erittäin myönteistä, että Figueredo-mietintö, joka hyväksyttiin parlamentissa viime viikolla, niin siinä vahvasti käsiteltiin juuri sukupuoleen sidottuja stereotypioita. Sitten toinen toiminnan malli, niin kuin jo mainitsin, on siis koulutus. On ed- erittäin tärkeää, että tällaisia vertailuja varhaista koulun keskeyttämisestä otetaan huomioon ja tätä pohditaan myös EU 2020 strategiassa – ja myös uudessa eurooppalaisessa koulutusohjelmassa 2020 ohjelma, ohjelmassa pitää keskittyä näihin varhaisiin koulun lopettajiin ja asettaa tällaisia esi merkkisuhteita. Tämä on ongelma, johon pitäisi tarttua, koska keskimäärin pojat kaksi kertaa todennäköisemmin lopettavat koulun varhain verrattuna tyttöihin. Sitten toinen varsin tärkeä politiikan alue, joka pitäisi ottaa huomioon, on politiikka Ja Tukholman uudessa ohjelmassa keskitytään paljon erilaisiin mekanismeihin, jotta voidaan tarttua väkivaltaisuuteen ja radikalisaatioon. Tästä komissio tulee julkaisemaan tiedonannon – Siinä käsitellään radikalisaatiota, Tässäkin pitäisi vahvistaa koulutuksen osuutta ennaltaehkäisevänä toimena ja pitää ottaa huomioon myös sosiaalinen syrjäytyminen ja syrjintä. Näitä pitäisi nähdä päätekijöinä, joita estämällä voidaan estää nuorison radikalisoituminen. Lopuksi yleisesti ottaen tällainen sosiaalinen, mu- so- sosiaalinen mukaan ottava politiikka, köyhdenvastainen taistelu. Näillä pitäisi olla myös ennaltaehkäisevä vaikutus nuorisorikollisuudessa ja aivan erityisesti mitä tulee EUn köyhyyden ja so- sosiaalisen syrjäytymisen vastainen vuosi on tässä merkittävä. Tähän vuoteen liittyy huomattavaa potentiaalisella tavalla voidaan estää sosiaalisen syrjäytymistä, erityisesti kaikkein epäsuotuisimmilla asuinalueilla, niin kuin jo sanoin, koska yhteys on kerran suuri asuinympäristön ja rikollisuuden välillä. Siis pitäisi tällä tavalla maantieteellisesti myös tarttua näihin haasteisiin, jotka saattavat vaarantaa eh, nuorten elämää. Kiitoksia. Kiitokset herra Perolinille tästä puheenvuorosta ja panoksesta keskusteluumme. Minusta olemme saaneet hyvin monivivahteisia kuvauksia mutkikkaasta ongelmasta. Sitä on käsitelty eri näkökannoilta. Nämä ovat olleet hyvin tärkeitä panoksia jatkotyöhön tässä asiassa, joten var, lämmin kiitos kutsutuille asiantuntijoille – ja olen vakuuttunut siitä, että kysymyksiäkin teille esitetään. På det här området. Jotta saadaan lisävalaistusta tähän asiaan. Jos komissio on läsnä, komissiolla on nyt eh, tilaisuus esittää näkökantojaan, mutta komissiosta ei kukaan näytä olevan paikalla tällä hetkellä – Annakin puheenvuoron nyt sitten muille edustajille ja muille osanottajille, jotka voivat myöskin esittää mielenkiintonsa, jos haluavat esittää kysymyksiä. Annan siis nyt puheenvuoroja vapaasti käytettäväksi näkökannoista tässä keskustelussa. Ensimmäisen puheenvuoron saa uusi, eräs varjoesittelijöistä, Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Przede wszystkim... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, olen pahoillani siitä, että tulin tänne myöhässä, mutta lentoni oli myöhässä. Kiitoksia tästä työasiakirjasta. Olen ymmärtänyt, että tämä on vasta työmme alkua. Itse olen työryhmässä varjoesittelijänä ja olen esittelijän kanssa yhtä mieltä siitä, miten tärkeää on vahvistaa perheiden roolia, jotta voidaan torjua nuorisorikollisuutta. Mielestäni meidän lähestymistapamme pitäisi kuitenkin olla laajempi. Työasiakirjassa on käsitelty ennen kaikkea taloudellisia seikkoja perheiden elintasoa ja niin edelleen. Tietysti tämä on aivan oikea lähestymistapa, mutta se ei kyllä vielä riitä. Nuorisorikollisuushan voi liittyä moniin muihinkin seikkoihin, eikä meidän pitäisi näin kapeakatseisesti katsoa asioita, koska tämä vain heikentää tämän asiakirjan arvoa. On aivan totta, että perheet ovat tässä keskiössä, mutta kun jos sanomme, että nuorisorikollisuutta esiintyy vain perheissä, jotka ovat yksin huoltajaperheitä, niin ei tämä ole totta. Jos isä hakkaa lapsia, niin kyllä tämäkin väkivalta voi lapsilta, lapsista välittyä sitten muita lapsia kohtaan. Avioliitot, 50 prosenttia avioliitoista päättyy Euroopassa ja tämä luku vain kasvaa, jos yksinhuoltajaperheistä nimenomaan tulisi näitä nuorisorikollisia, niin silloinhan meillä olisi valtaisa ongelma edessämme. Meidän täytyy myös miettiä mediaa ja mm, väkivallan vähentämistä nuorison keskuudessa. Meidän täytyy mut, ö, luoda mone, mon, monenlaista politiikkaa ja muuttaa nuorten asenteita väkivaltaa kohtaan. Puolassa ajatellaan, että jos mies hakkaa naista, niin se on vain rakkauden osoitus ja me siedämme tällaista. Mutta tämä on väärin. Tämä vain johtaa lisäväkivaltaan ja oikeuttaa väkivallan. väkivallan. Haluaisin kiinnittää huomionne muutamaan tärkeään seikkaan, jotka ovat erittäin tärkeitä, kun torjutaan nuorisorikollisuutta. Ja tässä kun todellakin toimitaan tasa-arvoa edistäen. Meidän täytyy parantaa perheissä asianmukaisia roolimalleja ja viestintää. Tämän lisäksi on paljon erilaisia ongelmia, esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä. Tilastot osoittavat, että hyvin suuri osa nuorisorikollisista on lapsia, joita ei ole yleensäkään haluttu saada ja jotka ovat eläneet tällaisissa niin kutsutuissa kylmissä, rakkaudettomissa perheissä – Ja tässä väkivalta ja rikollisuus tulevat luonnollisina seuraamuksina. Kun ajatellaan tasa-arvopolitiikkaa, niin meidän pitäisi myös varmistaa nuorten mahdollisuus saada käyttöönsä moderneja ehkäisyvälineitä niin, että voitaisiin estää raskauksia, joita ei haluta. Naisten pitäisi myös pystyä saamaan turvallinen abortti. Jos näin ei käy, niin syntyy epätoivottuja lapsia. Meillä on Puolassa abortin vastainen lainsäädäntö ja tämän vuoksi laillisia abortteja tehdään 2-400, mutta laittomia abortteja tehdään 100 000. Vuonna 1996 vasemmisto vapautti lainsäädännön, mutta perustuslakituomioistuin sanoi, että tämä on Puolan perustuslain vastaista. No tämä on aivan väärin, koska meillä on sama perustuslaki kuin muillakin, mutta perustuslaki tuomioistuin antoi päätöksensä, niin tuomari sanoi, että kun nainen on raskaana, niin hän ei enää nauti tietyistä kansalaisoikeuksista – No jos tällainen on perustuslakituomioistuimen tuomarin kanta, niin kyllä tämä saattaa todellakin vaikuttaa myös nuorison ajattelutapaan. Ei se, että on raskaana, voi millään tavalla yksilön, yksilön oikeuksia rajoittaa. Toinen tärkeä seikka on se, että koulussa ei opeteta sosiaalisia arvoja Tähän on tässä työasiakirjassakin viitattu, mutta mielestäni meidän pitäisi enemmän vielä kiinnittää huomiota opettajien koulutukseen. Opettajien pitäisi pystyä vastaamaan erilaisiin väkivaltailmiöihin lasten ja opiskelijoiden keskuudessa. Ja tietysti tällaisen, tällaisesta käytännöstä Tällaista käytännöstä pitäisi tulla myös rangaistus. Lasten pitäisi pystyä elämään keskenään kunnioittain erilaisia näkemyksiä ja asenteita No, tänä päivänä tytöillä ei esimerkiksi enää ole niin pitkät hiukset, mutta itse kun olin koulussa, niin silloin oli aivan normaalia, että pojat aina kiskoivat tyttöjen hiuksia kiinnittääkseen heidän huomionsa. Tytöt ovat erilaisia kuin pojat, kun ajatellaan sitä, miten heidän moraaliaan vastaan hyökätään tyttöjen osalta. Kysymys on ennen kaikkea seksuaalisen moraalin heikentämisestä, mutta poikien keskuudessa tähän ei kiinnitetä huomiota ja sitten tätä syrjintää entisestään vahvistetaan sosiaalisessa ö, käyttäytymisessä. Ja kun raiskauksia tapahtuu, niin naiset eivät ilmoita niistä poliisille, koska he kokevat erittäin nöyryttäväksi sen, että heitä kysytään, oliko heillä esimerkiksi lyhyt hame, ja tämän vuoksi heitä syyllistetään tästä raiskauksesta. Tässä on siis tällaisia sosiaalisia asenteita asiakohtaan. Perheiden materiaalisen tilanteen parantaminen, koulutuksen muuttaminen ja sosiaalisen ajattelutavan muuttaminen ovat erittäin tärkeitä seikkoja. Mutta meidän pitäisi myöskin torjua perheväkivaltaa. Työasiakirja korostaa, että nämä ovat asioita, jotka jätetään täysin jäsenvaltioiden harteille. Kenties tämä nyt ei ole oikea tapa toimia, koska Euroopan unionilla pitää, Euroopan unionin pitäisi hoitaa oma roolinsa toissijaisuusperiaatteen puitteissa. Mutta kuitenkin joissakin jäsenvaltioissa, joissa on todellinen puute vallanjaon välillä valtion ja kirkon välillä ja naisia syrjitään, niin hallitukset eivät pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa, koska he sulkevat silmänsä siltä. Ja tämähän voidaan huomata myös Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen päätösten perusteella. Euroopan unionin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pitäisi auttaa niitä jäsenvaltioita, joiden hallitukset eivät voi vastata nuorisorikollisuuteen ja perheväkivaltaan. Rova Costa. Eh, grazie, Presidente. Io ho mm, molto apprezzato sia mm, l'illustrazione della relazione della... Minä olen eh, kuunnellut eh, mielenkiinnolla Rova Savoskan esitystä ja myöskin asiantuntijoiden kommentteja, ja uskoakseni me olemme nyt pääsemässä ongelman ytimeen. Ja silloin voimme löytää sen, mitä voidaan tehdä, mitä strategisia teitä voimme kulkea. Ajatellen sitä toimivaltaa, joka meillä on, kun olemme nähneet syyt, riskitekijät, jotka liittyvät lisääntyvään nuorisorikollisuuteen. Minusta kaksi kysymystä on ratkaisevia. Näitä osin voin olla yhtä mieltä, ja ne on vahvistettukin ottaen huomioon kansainväliset tutkimukset, joita on tehty OECDssä, ja jotka liittyvät siihen, että on taipumusta rikollisuuteen ja joka liittyy tietysti nuorten suhteisiin, ensin perheissä, sitten sosiaaliseen ympäristöön. Siinäkin on yhtä mieltä monista asioista, jotka on todettu. Ei pidä aliarvioida sosiaalisia ulottuvuuksia. Missä lapsi kasvaa, ja sitten se on tärkeää, sitten myöskin koulutus ja kasvatus, jotka ovat tärkeitä. On monia selvityksiä, jonka mukaan on niin, että jos koulunkäynti keskeytetään ja mahdollisesti nousee esille antisosiaalista rikollista käytöstä, niin näiden välillä on syy suhde, joka on todettu useampaan otteeseen. Sitten on eräs asia, josta puhuttiin tämä rinnakkaiskasvatus, peer education. Se tarkoittaa sitä, että tällaisella antisosiaalisella käyttäytyminen voi olla tällaista, voi olla pelottavaa. Pelottuisuus että näyttää siltä, että nuorisojärjestöjen toiminta voi olla sivuseikka, mutta jos me tekisimme enemmän poliittisesti, meillä tällainen eurooppalainen vapaaehtoinen vuosi voi saada voimakkaampaa tukea sille, mikä voi vaikuttaa myönteisesti ennen kaikkea nuorisoon, miksi nuorten riippumattomuuteen, sukupolvien riippumattomuuteen, se, että voi itse tehdä jotakin ja voi saavuttaa paremman psykologisen tasapainon. Se varmastikin on yksi ulottuvuus, joka voisi olla avuksi, jonka kautta voidaan ymmärtää sitä, minkälaiseen politiikkaan tulee panostaa. Sitten esittelijä to- toivoo, että saataisiin tällaista valtavirtaistamista perhekysymyksissä, jos se merkitsee sitä, että mm, tilanne on vaikea, jos on, ei ole perhettä, jossa on kaksi vanhempaa. Siis täytyy ottaa ympäristö huomioon, jossa ihmiset tänään elävät. Onpa kysymys aivan tavallista perheestä tai yksinhuoltajaperheestä. Poliitikkojen täytyy myöskin ottaa huomioon ympäristön dynamiikka – jossa lapsi elää. Kysymys on ideologisesta kysymyksestä. Tärkeää on esimerkiksi todeta, että ei pidä stigmatisoida yksinhuoltajia, mutta valitettavasti edelleenkin on yksinhuoltaja vanhempia. Ja tästä syystä emme voi suhtautua asiaan neutraalisti sosiaalipolitiikassa. Tämä täytyy ottaa huomioon sekä yksittäisten valtioiden tasolla että Euroopan tasolla. Perhepolitiikkahan on tietysti kansallisella, kansallisen vastuun, kansallisella vastuulla, mutta tietysti kysymys on siitä, minkälaisia, minkälaista suuntaa osoitetaan sitten, mitä tulee työaikaan, työajan joustavuuteen ja työaikoihin ylipäätään, niin naiset, yksinhuoltaja, jotka ovat yksinhuoltaja vanhempia, heille tämä on erittäin tärkeää. Olemme puhuneet paljon rikollisuudesta, mutta vain yleisesti. Haluaisin pyytää, että vielä kerran katsoisit asiaa hiukan täsmällisemmin. Toisaalta on kysymys järjestäytyneestä rikollisuudesta, jolloin myöskin vanhemmat eh, henkilöt ovat mukana. Ja sitten on tällainen kiusaaminen, joka on kenties sosiaalisesti uusi asia, joka on kuitenkin laajalle levinnyttä. Minä olen omalla alueellani ollut henkilönä, toiminut henkilö, joka on ollut vastuussa koulutuspolitiikan kysymyksistä, ja olemme todenneet, että kiusaamisen osalta voidaan lyhtyä ehkäiseviin toimenpiteisiin. Usein tällainen kiusaaminen on ilmiö, joka edeltää muuta rikollista käyttäytymistä. Ja tämäkin täytyisi ottaa huomioon. No, eli malli, jota tiedotusvälineet levittävät siitä, minkälaisia suhteita on miesten ja naisten välillä. Siinä on otettu vain askelia taaksepäin. Kysymys on sellaisesta, joka edistää väkivaltaista kulttuuria – ja tämä on väärä kuva, joka välittyy uusille sukupolville, eikä pelkästään pojille. Ja nyt annan puheenvuoron eh, varapuheenjohtajalle. Io volevo eh, ringraziare eh, gli esperti che sono... Puheenjohtaja, haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka tänään ovat meille puhuneet ja Rova Nordborg joka puhui miesten väkivasta naisia vastaan ja miten tämä juontaa juorensa vanhoihin stereotypioihin, jotka ovat vuosikausia olleet että vuosisatoja olla vallassa. Samoin tohtori Manna puhui Italian tilanteesta, mitä siellä tapahtuu ja missä määrin joukkotietusvälineet vaikuttavat siihen, miten ihmiset näkevät, tulkitsevat, arvioivat, tuomitsevat naisia. Olen tästä hyvin pitkälti samaa mieltä. Minä matkustan omalla alueellani, omassa vaalipiirissäni, niin minä voin siellä nähdä mainoksia, jotka todellakin menevät aivan liian pitkälle. Ja ehkä on kyseessä vaikka auton rengas, mutta melkein aina siihen jotenkin saadaan naisen kuva ujutettua ilman kovinkaan paljon vaatteita. Sitten kiittäisin herra Perolinia. Hän puhui vanhempainvastuusta ja nuorten kasvatuksesta ja mahdollisista rikollisista tendensseistä nuorison parissa, mutta jos nyt voisin tähän asiaan juuri tarttua Rova Grosted aikaisemmin puhujakin tämän myös esille. Haluaisin enemmän yksityiskohtaisia tietoja juuri tästä asiasta. Rova Zaborska on tehnyt tässä hyvää pohjatyötä ja haluaisin enemmän yksityiskohtia, enemmän tietoja, konkreettisia ajatuksia siitä, miten EU voisi vaikuttaa aitoon sukupuolten väliseen tasa-arvopolitiikkaan ja miten tätä kautta voitaisiin taistella nuorisorikollisuutta vastaan. Tähän ei ehkä ole aikaa, mutta toivon, että varsin nopeasti voimme käsitellä näitä kysymyksiä uudestaan, koska olen ollut aivan hiukan nyt pettynyt, täytyy myöntää. Kiitoksia jälleen kerran. Kiitoksia Ravatsa Boskalle hänen tekemästään työstä. Ja kiitos myös varjoesittelijöille, varjoesittelijöille hänen kommentistaan. Tack, fru Kiitos, Rova Matera. Minä laitoin itseni kiinnistys puhujan listalle, koska minä haluan esittää jotakin näkökantoja. Ensinnäkin nyt meidän tehtävämme täällä valiokunnassa tässä työssä on ottaa tasavertaisuus näkökanta huomioon. Se on se panos, jonka me voimme antaa niin, että voimme valaista sitä, miten tärkeää on se, miten voimme eh, tarjel, taistella nuorisorikollisuutta vastaan. Tasavertaisuus on hyvin tärkeä. Se on meidän tärkein panoksemme tässä yhteydessä. Haluan kiittää asiantuntijoita. Minusta olemme saaneet paljon lisätietoa. Puhun nyt omasta puolestani. Olen saanut paljon lisätietoa asiantuntijoilta heidän puheenvuoroistaan tänään, joten minä joka tapauksessa tulen hyödyntämään jatkotyössä kollegojen kanssa ja esittelijän kanssa sitä tietoa, jota tänään olen saanut. Minä haluan myös, kun nyt olen lukenut työasiakirjan, todeta, että siinä keskitytään paljon perheeseen. Minusta usein on kuitenkin kysymys siitä, minkälaisessa sosiaalisessa todellisuudessa eri ryhmät elävät. Meillä on olemassa selvityksiä, jotka osoittavat, että riski siitä, että päätyy rikolliseksi tai väkivallan tekijäksi, lisääntyy, jos kasvaa sosiaalisesti syrjäytyneenä. Ja minusta me tarvitsemme tällaista tietoa mutta on kuitenkin vaikea kuvitella sitä, minkälaisia ongelmia on perheissä, eri yhteyksissä, jos elää köyhyydessä ilman uskoa tulevaisuuteen ja kun vanhemmat itse elävät tällaisessa tilanteessa. Silloin ei ole vaikea olla ymmärtämättä sitä, että on huomattavasti vaikeampaa luottaa siihen, että voisi kokea olevansa osallisena yhteiskunnassa. Joten on hyvin tärkeää, että me annamme mahdollisuudet tunteen yhteiskuntaan kuulumisesta, että ei elä sivussa, vaan että on täysivaltainen yhteiskunnan jäsen. Ja näissä yhteyksissä haluaisin nimenomaan painottaa sosiaalisia tekijöitä. Mitä tukea on sille, että taistelemme köyhyyttä vastaan? Haluaisin myöskin kääntyä hiukan niitä kuvauksia vastaan, jotka koskevat ehkiää perhettä tai epätäydellistä perhettä. Minun käsitykseni on, ei ole olemassa mitään tällaisia käsitteitä, vaan kysymys on siitä, miten valitaan perheen rakentaminen – onko kysymys samaa sukupuolta olevasta parista vai onko yksinhuoltajasta. Koskaan ei voi sanoa, että jokin perhemuoto ei ole täydellinen, koska jokainen perhe luonnollisesti on täydellinen. Ja sillä on sama arvo. Ja minusta on tärkeää, että me annamme eri perhemuodoille, perhemuodoille perheiden muodostamiselle sen tuen, jonka ne tarvitsevat. Minä toivon, että voimme jatkaa tätä työtä yhdessä. Ja minulla on vain yksi pieni kysymys asiantuntijoille. Ja se on, että kun usein sanotaan, että on lisääntynyt äh, riski rikollisuudesta rikolliseksi tulemisesta, jos elää tällaisessa pirstaleisessa perheessä. Silloin voi kysyä kysymyksen siitä, onko tämä, onko nähtävissä se, että se mitä on tapahtunut ennen avioeroa on se, että se mitä lapsi on kokenut, väkivalta tai muu, joka on liittynyt suhteisiin, jotka eivät ole toimineet, onko tämä se, jolla on merkitystä lapsen tulevaisuudelle? Vai onko kysymys nimenomaan juuri siitä, että elää vain yhden tai toisen vanhemman kanssa avioron jälkeen. Tämä on myös asia, joka voisi olla mielenkiintoinen tietää, mitkä tekijät ovat merkittäviä. No niin. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole kollegoilta, joten nyt haluaisin antaa puheenvuoron kolmelle asiantuntijalle, jotta he voivat esittää kommentinsa listettyihin puheenvuoroihin ja kenties esittää jotakin lisäkommentteja. Ja aloittaisin sitten antamalla puheenvuoron ensin Rova Nordburille, jotta hän voi sitä kommentteja. Olkaa hyvä. Thank you all. Kiitokset teille kaikille. Tämä tapaaminen on ollut erittäin mielenkiintoinen ja olemme kuulleet hyvin tärkeitä puheenvuoroja niin kutsuviralta kuin muiltakin osallistujilta. Lähden tässä liikkeelle viimeisestä kysymyksestä. Tiedämmekö, riippuuko korkea nuorisorikollisuuden riski siitä, että lapset elävät yksinhuoltajaperheessä vaiko siitä, mitä lapset ovat kokeneet ennen avioeroa? puhun tästä nyt yksinkertaisesti siis päätin ottaa tämän kysymyksen ensimmäiseksi, vaikka vastauksen antaminenkin on hyvin vaikeaa. Monet tutkimukset liittyvät tilastoseikkoihin. Nuorisorikollisuuden taustalla on usein se, että lapset asuvat yksinhuoltajaperheessä, mutta tietojeni mukaan. Hyvin harvoin tehdään tutkimuksia, joissa haastateltaisiin näitä nuoria ja mietittäisiin heidän taustaansa niin, että olisi tällainen tilasto ja turvallisempi tapa tietää, mikä, mitä syitä on käyttäytymisen takana. Joitakin tutkimuksia on tehty, joissa on nuoria haastateltu Ja taustalla oleva väkivalta on ollut riskitekijänä näille nuorille, ja se on todella vahingoittanut heitä. Meidän pitäisi jotain tähän luetteloon nyt lisätä. Tutkimusta täytyisi olla enemmän, enemmän sukupuolen keskittyvää tutkimusta tällä alalla. Sitten Rova de Costa esitti kysymyksen siitä, voitaisiinko tässä nyt jatkaa eteenpäin ja antaa enemmän yksityiskohtia asioista. Tämä liittyy myös siihen, mitä me tarkoitamme, kun sanomme rikokset ja väkivalta. Minä pidän, katson, että tämä pitää sisällään kaiken tutkimuksessa, kun puhutaan väkivallasta, sillä tarkoitan sanallista, fyysistä, seksuaalista väkivaltaa, myös murhia, joita tietysti myös tapahtuu. Yhä enemmän keskitytään myös siihen, että meidän pitäisi ryhtyä tarkastelemaan kaikenlaista väkivaltaa. Ja tässä pitäisi olla nollatoleranssi mutta liikkeelle voitaisiin lähteä pienemmistä asioista, jotka joskus hyväksymme ikään kuin viitsinä tai ajatellaan, että tuohan nyt on vain poikien tapa toimia, mutta tämä käyttäytymismalli saattaa myös aiheuttaa vahinkoa. Voitaisiin myös sanoa, että henkilö, joka on kärsinyt tässä niin uhrin kannaltahan tämä on tietysti äärimmäisen vahingollista. Ja meidän täytyy myös pitää huolta uhreista niin, että voidaan estää myös uhrien muuttuminen rikolliseksi, rikollisiksi, kun he vihastuvat siitä, että heitä ei suojella ja loppujen lopuksi he sitten saattavat itsekin turvautua väkivaltaan. Uhriksi joutumisen ja rikolliseksi muuttumisen välilläkin on hyvin läheinen yhteys. Lopetan nyt tähän ja kiitän teitä kaikkia. Kiitos Ova Nudbori. Ja nyt annan puheenvuoron Rova Mannalle. Olkaa hyvä. Eh, grazie Mrs. Svensson, perché... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani palata joihinkin kohtiin, joista aikaisemmin puhuimme. Ja myös on keskittynyt tähän todella mielenkiintoiseen Rovalta Borskan työasiakirjaan. Olen samaa mieltä aikaisemman puhujan kanssa, niin kuin teidän kanssa puheenjohtaja, että pitää tutkia asiaa enemmän, että ymmärretään, minkälaiset yhteydet löytyvät perheiden ja rikollisuuden väliltä. Mutta mitä tulee tämänhetkiseen tutkimustuloksiin, niin meillä on kyllä varmastikin mahdollisuus vetää se johtopäätös ainakin toistaiseksi, että riski, väki, jos näkee väkivaltaa, väkivaltaista perheessä, niin täm, tämä tulee tavallaan jatkumaan lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä – Ja näin tavallaan koko elämää tarkastellaan väkivallan läpi. Tuossa totta, että yksinhuoltaja perheessäkin voi syntyä ongelmia sosiaalista huon, huonovointista tavallaan, mutta mitä minun tulee, niin se, että näkee väkivallan tekoja, väkivaltaisia riitoja, pienimittaista väkivaltaa. Ehm, per quanto riguarda il... Us, tämä on vielä vakaampi tekijä kuin jos näkee, että isä kohtelee vakavassa äitiä kuin se, että elää perheessä. Sitten mitä tulee TVn ja muun median rooliin, voin sanoa ilman pelkoa, että olen ristiriitainen, niin Tieteelliset tutkimukset ovat kyllä aika ratkaisevia. Ensimmäinen tutkimus, joka osoittaa yhteyden TVn ja sen, miten se esittää väkivaltaa ja aggressiivisen käyttäytymisen välillä. Tämä tutkimus on peräisin jo vuodelta 1957. Sen teki London School of Economics aikanaan. Ah, on tehty tutkimus, joka nimellä TV ja perheväkivalta ja lapset. Samantyyppiset tutkimukset tehtiin sitten muualla. Mukaan lukien akateemiset tutkimukset Kanadassa esimerkiksi ja Australiassa on voitu osoittaa usein, että on olemassa vahva yhteys väkivallan ja väki, mediaväkivallan ja aggressiivisen käyttäytymisen välillä. Jos tätä asiaa halutaan tässä, tässä valiokunnassa käsitellä, voisin auttaa ja antaa mm, listan lähteistä, tutkimuslähteistä. Tai voisi antaa sellaisen lähde, lähdeluettelon. Samoin Italiassa on tutkittu median ja nuorison välisiä suhteita, Tähän tietysti liittyy myös uudet, uudet mediamuodot ja miten tämä kaikki vaikuttaa internet ja muu nuorisoon. Yhteys on kuitenkin voitu osoittaa, se on olemassa. Ja 10 tutkimuksesta yhdeksän toteaa, että yhteys on yksi vain, että yhteyttä ei ole, joten tämä on aika ylivoimainen enemmistö. Miten voimme sitten vähentää tätä vaikutusta ja reagoida siihen. Alkaisin tällaisella perhe mainstreamingilla, josta puhutaan Rovasta Poskan mietinnössä. Se on erittäin tärkeä tekijä, kun tarkastellaan perhekontekstia ja otetaan se huomioon kaikkiin politiikkoihin, joita EU haluaa edistää. Ja olen erittäin iloinen kun täällä puhuttiin italialaista kokemuksesta, mitä oli tapahtunut Pistoijassa. Ja mielestäni tämä voisi olla tällainen hyvä käytäntömalli, jota voitaisiin levittää muuallekin. Meidän pitää toimia paikallisella tasolla. Perheet usein tuntevat itsensä olevan täysin eristyksissä, eivätkä he pysty käsittelemään edes omia sisäisiä konfliktejaan, joten tarvittaisiin paikallistason mukanaoloa. En puhu mistään suurista keskusta, vaan pienimuotoisista keskuksista, jonne on helppo päästä, jossa on tällainen mukava perheenomainen tunnelma, jossa eri sukupolvet voivat tavata toisiaan ja vain keskustella, jutella ongelmistaan, voimavaroista, joita heillä on käytössään ja mitä kukin sukupolvi voi tehdä auttaakseen muita. Tämä on tavallaan esimerkki toissijaisuusperiaatteesta. Voi olla pienimuotoista toimintaa, jota asiantuntijat johtavat, ja usein siinä onkin kaikki, mitä tarvitaan. Hiukan puhumista, päästään yli jonkun ongelman tätä kautta, ymmärretään, mitä tapahtuu, ohjataan hiukan tätä keskustelua ja autetaan ihmisiä voittamaan hankaluudet. Mitä sitten TVCen tulee? TV voi vaikuttaa tässä paljonkin ja myönteisesti se voi toimia sosiaalisesti ennakoivalla tavalla ja edistää sellaisia ohjelmia, jotka tukevat sukupuolta tasa-arvoa esimerkiksi. Nyt annan puheenvuoron herra Perolinille. Kiitos. Minä haluaisin hiukan puhua siitä, mitä edustajat Kosta ja Matera sanoivat, ja haluaisin keskittyä hiukan eri politiikkoihin – Täällä puhuttiin sitä kiusaamisesta. Se on tietysti yksi väkivallan muoto, ja sitä on tutkimuksessa pidetty yhtenä väkivallan muotona. Kaikki tutkimukset, jotka olen maininnut, siellä, katsotaan väki, siellä se katsotaan väkivallan muodoksi, mutta myös EUn tasa-arvolainsäädännön mukaankin kiusaaminen on äh, syrjinnän muoto. Ongelma on, että kyllä se on ilmiö, johon pitäisi tarttua mutta toisaalta Euroopan tasolla valitettavasti ei ole mitään Euroopan lainsäädännön tarjoamaa suojelua syrjintään, jota tapahtuisi koulutuksessa ja koulutuksen tasolla tapahtuva syrjintä muista syistä siihenkään ole suojaa EU-lainsäädännössä, joten kiusaaminen, joka on tällaista kiusantekoa, ja jota pidetään syrjintänä, se on asia, jolta ei suojella. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että jäsenvaltiot eivät voisi hyväksyä tasa-arvolainsäädäntöä, joka sisältäisi myöskin syrjinnän koulutuksessa sukupuolen pohjalta tai muista syistä, mutta on olemassa kuitenkin aukko lainsäädännössä, joka, siis meidän kansanjärjestöjen kannalta tämä on aukko, joka pitäisi poistaa. Sen lisäksi olen maininnut omassa esityksessäni seurantastrategian, joka koskee tiekarttaa liittyen naisten ja miesten tasa-arvoon. Ja olen maininnut yhteyden nuorisorikollisuuden, maskulinsuuden ja sukupuolipohjaisten stereotyyppien välillä ja kollegani täällä ovat keskityneet stereotyyppeihin tiedotusvälineissä ja myös sukupuolipohjaisten stereotyyppien vaikutukseen nuorisorikollisuuteen. Ja seurantatutkimuksessa, seurantastrategiassa pitäisi tarttua stereotyyppeihin, jotka ovat sukupuolipohjaisia myöskin koulutuksessa. EUn toimivalta koulutuksessa on rajallista, mutta, mutta se, että tartutaan näihin sukupuolistereotyyppeihin koulujen opetusryhmissä, on kiireellinen. Ja tiekartta, vaikka kysymys on seurantastrategiasta ja eurooppalaista politiikasta, sen siitä huolimatta Uh, Tämän kunnioittain toissijaisuusperiaatetta ja toimivallan jakamista pitäisi lopulta saada aikaan mekanismi, jolla voidaan taistella eh, sukupuolipohjaisia stereotypioita vastaan koulutuksessa. Ja lopuksi vielä tämä väkivallan eh, näkökanta, perheväkivallan näkökanta, väkivallan ilmiö perheessä, se on tärkeä. Se on tärkeä siksi, että se valaisee sitä tosiasiaa, että perhe sinänsä ei ole mikään pyhä sosiaalinen rakenne, vaan se on rakenne, jossa on myös omia vikojaan. Ja on hyvin tärkeää yhdistää tämä näkökanta politiikkaan, jota harjoitetaan eh, naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi esimerkiksi Euroopan neuvoston tasolla on olemassa luonnos yleissopimukseksi, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tässä puitteissa mekanismit, joilla voidaan myöskin suojella myöskin lapsia väkivallalta perheessä on, on asia, joka pitäisi ottaa huomioon. Ja samassa yhteydessä EUn puitteissa teissä, jotka liittyvät naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. Siis Euroopan tasolla nyt konsultoidaan äh, tällä hetkellä tätä, käydään konsultoidaan tästä uudesta strategiasta naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Ja tämän uuden politiikan puitteissa todennäköisesti saataisiin aikaan myöskin katsottua, miten perheväkivalta vaikuttaa lapsiin ja miten sekin voitaisiin ottaa huomioon. Varmt tack till våra Lämmin kiitos asiantuntijoille ja nyt annan puheenvuoron Anna Zavorskalle, meidän esittelijämme, kommentteja varten. Olkaa hyvä. pani Kiitoksia teille, rouva puheenjohtaja. On todella harmillista, että meillä on käytössämme niin kovin vähän aikaa, koska olen ymmärtänyt, että täällä yleisön joukossa on paljon kansalaisjärjestöjen edustajia, jotka olisivat halunneet osallistua tähän keskusteluun, mutta kaikilla todennäköisyydellä meillä ei enää kovinkaan paljon ole aikaa käytettävissämme. Haluaisin muutaman seikan tässä tuoda esille. Ennen kaikkea haluaisin ensiksi kiittää kaikkia asiantuntijoita ja kollegoja, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Kaikki se, mitä olen kuullut täällä, tulee olemaan erittäin tärkeää, kun jatkan työtäni tämän mietinnön osalta. Ensinnäkin eräs periaate, seikka. Myönnän, että nuorisorikollisuus on ö, erittäin laaja-alainen käsine, käsite. Sen takana on hyvin paljon syitä, mutta ei niinkään paljon tässä ole ratkaisuja löydetty. Koko tätä ilmiötä pitäisi käsitellä hyvin kattavalla tavalla, mutta Tämä on asia, jonka tulemme ottamaan esille jokaisessa asiassa. Jos me hyvin laajalti tätä käsittelemme, me emme voi kuitenkaan esitellä ratkaisuja. Sanoin, että vuonna 2007 Euroopan parlamentti hyväksyi mietinnön, jossa puhuttiin naisten roolista perheissä ja yhteiskunnissa kun halutaan torjuta, torjua nuorisorikollisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteen osa-alueeseen on puututtu tämän mietinnön kautta. Ja omassa oma mietinnössäni. minä tarkastelin, ajattelin tässä nimenomaan korostaa tasa-arvopolitiikan mahdollisuutta toimia niin että miehet ja naiset voisivat kantaa molemmat oman vastuunsa, kun torjutaan nuorisorikollisuutta. Haluaisin kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja Svensson, kun korostitte tätä tasavertaisten mahdollisuuksien politiikkaa ja sen merkitystä. Tässä työasiakirjassa hyvin selvästi viitataan siihen seikkaan, että kaikki tällainen politiikka – jota kansallisesti ja EU-tasolla halutaan työstää lainsäädännöksi, sillä pitäisi pystyä harmonisoimaan ja tunnustamaan se työ, jota miehet ja naiset molemmat tekevät perheen sisällä torjuakseen nuorisorikollisuutta Puheenvuoroissa olemme puuttuneet moniin muihin seikkoihin, mutta emme kovinkaan paljon tasavertaisen, tasavertaisten mahdollisuuksien politiikkaan. Tietysti on aivan ilmiselvää, että meidän täytyy ottaa huomioon kaikenlainen tutkimus. Tässä on tehty paljon riippumattomia tutkimuksia asiantuntijoiden tai kansalaisjärjestöjen erilaisten instituutioiden toimesta. Mutta jos tarkasti luette työasiakirjani, niin tulette huomaamaan, että No herra Perolini täällä totesi, että täällä on myös vaihtoehtoisia tutkimuksia. Ja kyllähän minäkin voisin täällä siterata kaikenlaisia tutkimuspapereita. Mutta minun tarkoituksenani oli nyt tässä keskittyä virallisiin tutkimuksiin, joita yliopistot ovat tehneet ja jotka ovat esimerkiksi kansainvälisten järjestöjen ja elinten tilaamia. Nämä ovat näitä virallisia tutkimuksia, joihin viittaan. Minä en ole siterannut mitään tällaisia subjektiivisia tutkimuksia, joihin on saattanut vahvasti vaikuttaa joku tietty ajattelutapa. Herra Perolini totesi tuossa, että kenties tässä on hieman ristiriitaa vanhempien huolehdinnan ja nuorten itsenäisyyden välillä. Olen hyvin iloinen siitä, että mainitsitte tämän, koska minä uskon, että yhä useammin meillä on Euroopan unionissa epätavallinen paradoksi. Yhtäältä me haluamme yksityistää kaikenlaisia palveluja – kaikenlaisia yrityksiä halutaan yksityistä, kun taas sitten toisaalta yhä syvemmälle astumme ihmisten yksityiselämään. Ja niiden ihmisten elämään, jotka haluavat tukea perheelämää ja yksilöiden elämää. Minä en todellakaan pidä näistä vallalla olevista suuntauksista. Sitten lopuksi vielä. Täällä monissa puheenvuoroissa on viitattu kaikenlaisiin perhetyyppeihin. Omaassa mietinnössäni aiheena ei ole perhe. Minä en yritä tässä tuoda esille sitä, mikä perhemalli nyt on paras, kun torjutaan nuorisorikollisuutta. Sen sijaan yritän keskittyä tässä mietinnössäni siihen, että selvästi korostan taloudellista lähestymistapaa. Haluaisin korostaa niitä kustannuksia, jotka liittyvät tämän ongelmallisen ilmiön hoitamiseen. Tämä on moraalisesti neutraali lähestymistapa, koska me voimme näin viitata faktoihin, joita meillä on käytettävissä. Ja sitten aivan lopuksi puheenjohtaja. Aivan lopuksi vielä puhuisin perheväkivallasta. Olemme kaikki tietoisia siitä, että tämä on aivan valtaisa ongelma ja olen vakuuttunut siitä, että me kaikki vastustamme perheen sisäistä väkivaltaa. Olen vakuuttunut siitä, että laajalti tämä on ongelma, joka liittyy roolimalleihin, isän rooliin, roolimallina. Mutta kysymys on myös lasten kunnioittamisesta lapsista on tullut yhä väkivaltaisempia vanhempiaan kohtaan. Ja meidän täytyy korostaa myös sitä, että lasten täytyy kunnioittaa vanhempiaan. Perjantaina Euroopan neuvostossa äänestetään mietinnöstä, joka liittyy seksistisiin sukupuolistereotypioihin medioissa – italialaisedustaja täällä puhui pitkään joukkotiedotusvälineistä. Tässä päätöslauselmassa tuomitaan se, että joukkotiedotusvälineissä naisia pidetään seksiobjekteina ja esitetään hyvin stereotyyppisesti sen sijaan, että naisia esitettäisiin, naiset esitettäisiin äiteinä. Jos me haluamme, että lapset kunnioittavat äitejensä ja vanhempiensa, niin meidän ei pitäisi hyväksyä sellaista tekstiä Euroopan unionissa, jossa naiset esitetään stereotypioiden kautta seksiobjekteina meidän täytyy varoa, ettemme kielteisesti vaikuta nuorten ja lasten ajattelutapaan. Kiitän puheenjohtaja, kaikkia asiantuntijoita ja kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun ja odotan jatkuvaa yhteistyötämme. Kiitos. Lämmin kiitos Rova Zavorskalle ja kiitos kaikille kollegoille, jotka osallistuivat tähän mielenkiintoiseen keskusteluun ja suuri kiitos kutsutulle vieraille. Kiitos äh, teidän panoksestanne keskusteluun tänään. Niin, nyt sitten jatkamme listan mukaisesti ja valmistaudumme äänestyksiin, koska nyt on äänestysten vuoro. Vaatii mielellään. take your seat so we can start. Pyydän istuutumaan, niin, että voimme aloittaa äänestykset. Siirrymme, lähdemme liikkeelle etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien naisten sosiaalinen integraatio kohtaan. Kysymys on mietinnöstä, josta 7. huhtikuuta oli julkinen kuuleminen – Keskustelimme mietinnöstä 3. toukokuuta valiokunnassa. Esittelijä on Rova Parvanova ja annan esittelijälle puheenvuoron kommentteja varten ennen kuin aloitamme äänestyksen. Rova Parvanova, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja ja varjoesittelijöitä, poliittisia ryhmiä siitä, että ovat auttaneet minua laatimaan tämän mietinnön erittäin herkästä aiheesta. Tiedän, että pitkälti, pitkään tästä keskusteltiin, ei vain tässä valiokunnassa ja tässä meidän ryhmässämme, vaan asiasta muutenkin puhuttu yleisesti. Ja olen myös erittäin kiitollinen kaikille kollegoille, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Ja In, in line with the philosophy of the... Me olemme tehneet erittäin hyvää yhteistyötä tässä valiokunnassa ja yritämme yhdistää nämä tarkistukset kompromisseiksi. Suurimman osan niistä olen erittäin kiitollinen varjoesittelijöille ja kaikille koordinaattoreille eh, siitä, että ovat auttaneet meitä sitomaan tarkistuksia yhteen niin, että ne saavat tukea mahdollisimman monelta kollegalta. Toivon, että tämän vahvan sitoumuksen kautta, myönteisen äänestystuloksen kautta, tästä tulee tilaisuus valiokunnallemme olla vahvassa asemassa myös täysistunnossa. Kiitän vielä lämpimästi kaikkia. Kiitos, Ova Parvanova hyvin tehdystä työstä. Ja nyt on sitten aika siirtyä äänestyksiin. Aloitamme tarkistuksella 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan, tyhjää, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi numero neljä. Tähän on kenties suljen tarkistus. Herra Jyvän. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ehdottaa teille suullista tarkistusta koska tätä viitattaisiin viittaus jäsenvaltio, mitä tulee tietosuojan tietojen keruu etnisestä taustasta johtuen on tällainen herkkaihe, joskin maassa se ei ole sallittu ja ehdottaisiin, että viitattaisiin kansalliseen lainsäädäntöön tietosuojakysymyksessä ei kuitenkaan tietenkään estä jäsenvaltioita antamasta tämän tyyppisiä tietoja omalla lainsäädännössä mukaisesti. Tähän pantaisiin kaksi sanaa tarkistuksessa on englanniksi data in compliance with the rules on the protection of the personal data. Ehdottaisin tätä teille puheenjohtaja, että tämä muutettaisiin in compliance with the member states rules on the protection of personal data. Thank you. And... Kiitos. Onko vastalauseita? Ei. No niin, voimme siis äänestää kompromissista numero neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt siirrymme tarkistukseen 62. Meitä on pyydetty tarkistamaan. Siis tarkistus 62. Äänestys on koneellinen, niin se alkaa nyt. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. 10 puolesta 20 vastaan, siis hylätty. 62 hylätty. Ja nyt siirrymme kompromissiin numero 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt tarkistus 70, anteeksi, siirrymme kompromissiin 6. Siihen on suullinen tarkistus puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7, suullinen tarkistus, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Voimme tarkistaa. Äänestys alkaa. The the, No, the SD group has one person too much. SD... SD-ryhmällä on yksi henkilö liikaa äänestämässä. No niin, hyvä. Äänestys on päättynyt. Ja avaamme äänestyksen uudestaan. Again. On 86. Amendments... Siis tarkistus 86. Eh, Äänestys alkaa. sd on edelleenkin yksi liikaa. Okay. We do it again. Teemme ta- äänestämme uudestaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 16 puolesta, 15 vastaan. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92. Tähän suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93, 100 ja 101 ovat saman sisältöisiä, joten äänestämme näistä kolmesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Hyvä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 11. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt 71 Siihenkin on sulle tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sata kaksikymmentäviisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa, joten siirrymme 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa 134. Äänestys on päättynyt, hylätty. Ja nyt siirrymme 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 143 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 146 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 144 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Nyt sitten 147 ja 148 samansisältöiset puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 Äänestys on päättynyt. Hylätty. 25. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä, hylätty. 27. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 27. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. 28. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 29. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31. 32. 32 ja 33. Saman sisältöiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistukset 32, 33. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 36. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljäkymmentä. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. yksi Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43-44, samansisältöiset, mutta ne lau- raukesivat. Meillä on tarkistus 45, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme lopuksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja esitys lopuksi. Äänestys alkaa. Yksi liikaa SD-ryhmässä jälleen. Nyt kaikki on hyvin. Äänestys päättyy. Onnittelut Rova Parvanovalle 21 puolesta, kukaan ei vastaan ja 11 tyhjää. Joten kiitos Rova Parvanova, onnittelut. Vi Jatkamme sitten äänestyksiä. Vuorossa on numero 10 esityslistallamme. Kysymys on asiasta uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittäminen. Kysymys on lausunnosta, joka on osoitettu työllisyysvalikunnalle. Asiasta on keskusteltu kokouksessa 3. toukokuuta. Tarkistukset piti jättää viimeistään 11. toukokuuta ja tarkistuksia on jätetty 74. Esittelijä asiassa on rouva Thompson. Annan puheenvuoron rouva Thompsonille kommentteja varten ennen kuin aloitamme äänestykset. Olkaa hyvä, rouva Thompson. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mietintö käsittelee tai on tavallaan lausunto uuden kestävän talouden työllistämispotentiaalin kehittämisestä naisten kohdalla. Tähän pitää investoida ajatellen tulevaisuutta. En ole saanut aikaan mitään kompromissitarkistuksia, koska tarkistukset, joita on tehty mietintöön, käsittelevät varsin erilaisia aiheita. tämän takia emme voineet laatia kompromisseja. Ei tämä johdu mistään erimielisyydestä. Kiitoksia. Eh, tack fru Thomsen. Kiitos Ova Thomsen. Ja näinpä sitten siirrymmekin äänestykseen tästä lausunnosta. Äänestys 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme. Siis kolmasosa tarkistuksesta 12. Äänestys alkaa. Yksi liikaa SD-ryhmässä. Nyt tilanne on järjestyksessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 18, 13. Hyväksytty. Tartus 13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 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 kolme kolmessa osassa, kahdessa osassa. Siis uudestaan 23 toinen osa raukeaa, joten äänestämme ensimmäisestä osasta. Puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 23. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 16 äänellä. 26 raukeaa. Menemme 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme. 36. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta. 37. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hylätty 15, 15 äänin. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. 40. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 41. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Lau 42 raukeaa, joten menemme 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 16 ääntä sen puolesta 14 vastaan. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi raukeaa, seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistamme. Tarkistus kahdeksan, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa tarkistusta kahdeksan. Äänestämme uudestaan. Tarkistus numero kahdeksan. Toinen osa. Äänestys alkaa. A vote is closed and it's... Se on päättynyt ja tämä on hylätty. 14 puolesta 15 vastaan ja yksi tyhjää. Ja nyt siirrymme tarkistukseen 9 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Onnittelut Rova Thompsonille 30 ääntä puolesta, yksi vastaan. Onnittelut ja kiitokset. Eh, nästa ärende. Seuraava asia on, seuraava asia on asia, joka on Euroopan ulkosuhdehallinto. Ja kysymys on lausunnosta. Uskoakseni Rova Cornelisenille on kommentteja ennen kuin me siirrymme äänestykseen. Esittelijä Rova Brandner ei voi olla paikalla ja tässä syystä Rova Konesnen saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yeah, thank you. Yeah, Mrs. Brandner. Kiitoksia. Rova Brandner sai tuossa kuukausi sitten kauniin pienen tyttären ja hän palaa tänne syyskuussa sitten töihin. Tällä hetkellä minä olen hänen sijaisenaan yhdessä kollegani Ulrike Lunacekin kanssa. Ulrike on ulkosuhdehallinnon johtoryhmässä neuvottelemassa meidän puolestamme. Ja hän on nyt saanut tekstiin sen te- lauseen, joka, jossa sanotaan, että rekrytointi perustuu ansioihin ottaen varmistaen samalla sukupuolten välisen tasa-arvon. No, tämä on nyt siellä tekstissä, mutta naisten oikeuksien valiokuntana me esittelijöille Brock ja Verhofstadt lähetämme erittäin selvän viestin siitä, että tasa-arvolle ja tasa-arvon kysymysten valtavirtaistamiselle on erittäin tärkeää, että ne ovat mukana heti, lähti, heti alusta lähtien ulkoasian hallinnossa, koska muuten vuosien varrella meidän täytyy aina vain uudestaan toistaa sitä, että Vieläkään meillä ei ole riittävästi naisia edustamassa Euroopan unionia ulkoisesti täällä, ja tässä ei ole vieläkään riittävästi sukupuoliulottuvuutta mukana. Haluaisin kysyä eritoten näistä tarkistuksista 5 ja 6, jotka ovat todella mietinnön ytimenä, niin toivoisin, että voisitte antaa tukenne näille, ja näin saadaan näille esittelijöille selvä viesti välitettyä. Eh, Kiitos, Rova Cornelissen. Ja näin sitten siirrymme äänestykseen tästä tärkeästä asiasta, joka koskettaa aivan uutta hallintoa Euroopan unionissa. Ja on tärkeää, että me alusta asti saamme mukaan sukupuolinäkökannan. Siirrymme sisäänestykseen. Ja. Free. Tarkistus kolme. Ei äänestystä, koska se ei koske kaikkia kieliversioita. Ja sitten suoraan tarkistuksen neljä puolesta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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tartus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa kunnallisesti. Äänestys päättyy. No, vähän liian aikaisin siis suljettiin. Nyt on suljettu ja hyväksytty äänillä 29 puolesta, ei yhtään vastaan, yksi tyhjä ääni. Joten onnittelemme esittelijää ja oikeastaan voimme onnitella meitä kaikkia, kun olemme tehneet työtä tasa-arvon puolesta. Ja onnittelut myös Rova Korneliselle. Ja nyt sen siirrymme esityslistan viimeiseen äänestykseen. Kysymys on jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoista, joista neuvosto päättää. Tausta on se, että koordinaattorit valikunnassa päättivät toukokuussa, että tehtäisiin tarkistuksia näihin työllisyyspolitiikkojen suuntaviivoihin ja että ne esitettäisiin työllisyysvaliokunnalle. Määräaikatarkistukselle oli 3. kesäkuuta ja olemme saaneet 35 tarkistusta ja ne sitten tullaan kokoamaan yhteen ja niistä annetaan lausunto työllisyysvaliokunnalle. Annan nyt mahdollisuuden käyttää puheenvuoroja, jos niitä on, ennen kuin siirrymme äänestykseen. Ja ensimmäiseksi puheenvuoron saa rouva Cornelissen. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Haluaisin sanoa tässä, että on mielestäni todella harmillista, että emme voineet tästä järjestää varjoesittelijöiden kokousta, koska kun luonnostelin näitä tarkistuksia, niin, niin edessäni oli tällainen perustavanlaatuinen valinta. Ehdotanko todellista sukupuoleen liittyviä suuntaviivoja, vaiko yrittäisikö ottaa naiset mukaan näihin olemassa oleviin suuntaviivoihin? No, loppujen lopuksi valitsin nämä molemmat. Molempi parempi. Mielestäni me voisimme myös tässä työllisyysvaliokunnan suuntaan toimia. Rova Figueredo myöskin on esittänyt tarkistuksen erilliseksi sukupuoli suuntaviivoiksi työllisyyspolitiikkaan. No, me teimme tästä nyt kompromissin ja luonnostelimme yhden erillisen sukupuolisuuntaviivat työllisyyteen tarkistuksen ja yhdessä valiokunnan jäsenten kanssa olemme laatineet myös erillisiä tarkistuksia olemassa oleviin työllisyyden suuntaviivoihin. Varmastikaan kukaan ei vastusta sitä, että äänestettäisiin kaiken tämän puolesta ja sitten työllisyysvaliokunta olisi se, joka päättäisi mitä se haluaa. Tämä on myöskin hieman tällainen varmempi strategia, koska jos työllisyysvaliokunta hylkää erilliset sukupuoliperustuvat suuntaviivat, niin sitten meillä on ainakin vielä nämä erilliset tarkistukset olemassa oleviin suuntaviivoihin, joten kuten äsken jo sanoin, molempi parempi. Kiitos hyvä Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Rova Bauer on pyytänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä, Rova Bauer. Thank you very much, I really... Kiitos. Minä todellakin pidän suuressa arvossa tätä lähestymistapaa, mutta minulla on hiukan epäilyksiä sen suhteen, että Minusta meidän joko pitäisi pyytää valtavirtaistamista tai pyytää erillistä kappaletta, erillisiä suuntaviivoja, joka voisi olla toinen lähestymistapa. Olen vakuuttunut siitä, että valtavirtaistaminen olisi parempi ratkaisu. Kiitos näistä kannoista näkökannoista Arva Bauer. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei ole, niin siirrymme äänestykseen. Yes, we can start the vote. Äänestykseen. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 kahdessa osassa Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää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 Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Number five in favor. Yhdeksän puolesta vastaan, anteeksi viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Rouva Figueredo, me tarkistamme siis tarkistus viisi. Äänestystulos koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten tarkastus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kuusi puolesta. Voimme tarkistaa tarkastuksen seitsemän tuloksen. ääntä saakaa. Äänestys päättyy hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Number 10 in favor. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. nel 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko luonnos, äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hyväksytty. 17 puolesta, kaksi vastaan ja 12 tyhjää. Kiitoksia ja onnittelemme Rova Cornelissenia. Så, no, we have to finish. Då är vi fram. Näin olemme tulleet kohtaan 13 esityslistalla. Olemme selvittäneet kaikki äänestykset. Tänään meillä on ollut mielenkiintoinen keskustelu asiantuntijoiden kanssa nuorisorikollisuudesta ja tasa-arvokysymyksistä siinä yhteydessä. Haluan kiittää kaikkia edustajia, kaikkia, jotka ovat tehneet yhteistyötä eilisen ja tämän päivän kokouksia varten. Haluan kiittää kollegoja, haluan kiittää sihteeristöä ja haluan kiittää tulkkeja, jotka ovat auttaneet meitä selviytymään kummassakin päivästä. Ja tulemme tapaamaan vielä kerran ennen kesätaukoa heinäkuun puolessa välissä, jolloin meillä on viimeinen kokouksemme ennen odotettua ja tarvittua kesätaukoa. Kiitos kummastakin päivästä ja tervetuloa valikunnan kokoukseen heinäkuussa. Kiitos.